Muistutan, että huomenna torstaina valitsemme uuden Euroopan parlamentin varapuhemiehen, joka korvaa edustaja Czarneckin. Olen saanut kaksi ehdokkuutta. Zdislav Krasnobevski ECR-ryhmän ehdotuksesta Indrek Tarant, jota ehdottaa ainakin alimmaisen alhaisen vähimmäismäärän edellyttävä määrä. Hannu Takkula on nimitetty tilintarkastustuomioistuimen, näin ollen parlamentti toteaa hänen paikkansa vapautumisen ensimmäinen maaliskuuta 2018. Takkula, olkaa hyvä. Yeah, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, joten tänään on viimeinen päiväni tämän kunnianarvoisen instituution jäsenenä huomenna. Otan vastaan tehtäväni Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa Luxemburgissa – olen palvellut tässä isätyössä jäsenenä 13 miellyttävää vuotta. Täällä on ollut haasteita ja mahdollisuuksia ja seuraavina vuosina tulee lisää. Ja totta kai lähden täältä tiettyyn, tietyllä haikeudella. Haluaisin pöytäkirjan merkittäväkseni kiitokseni teille, puhemies, samoin teidän edistäjillenne, edustajatovereilleni ja hyvin pätevälle ja kompetentille henkilökunnalle tässä talossa. Grazie, onorevole Takula. Kiitoksia edustaja Takkula. Toivotamme teille kaikkea hyvää uusia ne varten. Varmaankin pysymme yhteyksissä ja meillä on vielä mahdollisuus tavata ja puhua budjettikysymyksestä. Kiitoksia Espanja.